Josta työjärjestyksen 135 artiklan mukaan kesto enintään yksi tunti. Ensimmäinen esityslistan kohta. Tässä on päätöslauselma Burundista Bob Rugurikan tapauksesta. Judith Sargentini saa minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Bob Ruhurika on burundilainen toimittaja, johtaja Radio Afrikissa. 20. syyskuuta hänet on pistetty vankilaan siksi, että hän omaisi tietoa kolmen italialaisnunnan murhasta. Hänellä on tietoja, jota hän on saanut kansalaisilta, niin kuin toimittajana pitääkin. Syytös on nyt, että hänen olisi pitänyt antaa nämä tiedot viranomaisille ja nyt on, hän on vankilassa. Eikä voida ajatella, että vankilaan asetetaan toimittaja, joka hankaloittaa, sanoisinko näin, viranomaisten asemaa. Euroopan parlamentti päätöslauselman esittää Bob Rugurikan nopeaa vapauttamista, koska hänet on nyt vangittu, koska hänet halutaan hiljentää. Tässä on muistettava Burundin tulevat vaalit, mitä varten hänet ilmeisesti halutaankin hiljentää. Kiitos. Kiitos. Richard Janetski, minuutti myös. państwo! Sam byłem... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Itse toimin vuosikausia toimittajana, eli solidaarisuuden nimissä mutta myöskin kun ajatellaan ihan oikeudenmukaisuutta, niin haluan käyttää puheenvuoron, koska meidän velvollisuutemme on suojella henkilöitä, jotka ovat hankalissa tilanteissa. Todellisuudessa tässä vainotaan jotain, joka on vain tehnyt työtään toimittajana. Tämä on skandaali. Kolme nunnaa on tapettu ja tämä toimittaja teki velvollisuutensa, eikä hän paljastanut lähteitään. Eli tämä on vähän niin kuin pappi eh, ripillä, eli hän ei saa paljastaa näitä tietoja, joita hän on saanut tietonsa. Eli on hyvä, että parlamentti puhuu nyt näistä asioista. Kiitos paljon. Minuutiksi myös. Tekstin kirjoittajana Viennart. Kiitoksia, puhemies. Puhutaan nyt konkreettisista asioista. Eurooppa on antanut 432 miljoonaa euroa Burundille, jotta se parantaisi hallintoaan ja kansalaisyhteiskuntaansa. Toiseksi Burundi on siellä 142 180, mitä tulee lehdistön vapauteen, toimittajat ilman rajoja järjestön tietojen mukaan. Kolmanneksi, maassa ei ole vapaata lehdistöä eikä vapaata vaaleja, eli Rukurikan tapauksessakin tätä ei voida hyväksyä ja tämä ei ole sen avun mukaista, että EUlta saa, eli 432 miljoonaa euroa. No sitten näiden filosofisten metafyysisten kysymysten lisäksi kohdassa 12 puhutaan tärkeästä kysymyksestä. Eli Burundin pitäisi noudattaa vapaiden vaalien periaatteita ja myöskin lehdistön vapautta ja sitten pitää myöskin noudattaa artikla 96 kotonun artiklasta ja Burundin pitäisi nyt sulkea ulkopuolelle. Kiitos valmistelijana vielä Ignacio Corao minuutti. Kiitoksia puhemies. Rob Buguriga on Afrikan julkisen radion toimittaja, emmekä koskaan ole saaneet virallista versiota Burundin viranomaisilta liittyen näihin kolmeen nunnaan, jotka ilmeisesti oli myöskin raiskattu. No nyt, kuten kollega totesi, lehdistön vapaus ja apu, jota EU antaa Burundille, meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla voimme olla johdonmukaisia lähestymistavassamme maihin, joissa tapahtuu tällaisia tässä on pidetty ihminen, joka on tehnyt hallituksen aseman tukalaksi, ja meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla autamme maita ja millaiset suhteet meillä on näihin maihin. Tässä päätöslausamassa on kiinnitetty huomiota myöskin tähän ja vaadimme Roppukurikan välitöntä vapauttamista. Kiitos. Kiitos paljon. Valmistelijana Sandra Rodriguez minuutti. Gracias. Kiitoksia, puhemies. Tänään haluamme kiinnittää huomiota ihmisoikeusrikkomuksiin Burundissa. Me haluamme, että siellä on ilmaisun vapautta ja vaadimme, että Rugurika vapautetaan ja kaikki henkilöt, jotka on vangittu mielipiteidensä vuoksi. Mutta myöskin täytyy muistaa, että Burundi on yksi maailman kymmenestä köyhimmistä maista ja täytyy muistaa, että länsimaat ovat osittain syyllisiä Afrikan valtavaan köyhyyteen. Mutta meidän täytyy myöskin todeta, että Bunodissa on puuvillaa, kahvia, kobolttia, kuparia, rypsiä. Ja meidän täytyy pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot antavat resursseja, jotta voidaan antaa erityistukea, jotta voidaan torjua aliravitsemusta. Ja meidän täytyy panostaa maatalouden kehittymiseen, Tällä tavalla voidaan kansalaisille saada perus elintarvikkeita ja tämä luo maahan myöskin vaurautta. Kiitos. Kiitos. Valmistelena Josef Weidenholzen minuutit. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, viime vuosikymmeninä Burundissa on tapahtunut traagista kehitystä. On myönteistä todeta, että tässä kovia kokeneessa maassa on yhä enemmän ihmisiä, jotka pitävät tärkeänä sitä, että myönteinen tulevaisuus voidaan saavuttaa vain demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien varmistamisen myötä. Nyt tämän vuoden vaalit voisivat olla hyvin tärkeä käännekohta tähän suuntaan. Ja tässä kuitenkin vaaditaan sitä, että on rajoittamaton mahdollisuus vapaaseen mielipiteen ilmaisuun. Mitä lähempänä vaalit ovat, sitä tiukemmaksi, tilanne muuttuu, vaikeampaa toimia. Rob, Rugurika on ollut hyvin tärkeä ihmisoikeuksien ääni. Vaadimme hallitukselta, että se välittömästi ilman mitään ehtoja vapauttaa hänet. Meidän täytyy lisätä painostusta hallitusta kohtaan. Sydämestä kiitokset, hyvä kollega. Viimeisenä valmistelijana Maris Ponga, minuutti. Monsieur le Président, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat. Tämä on toinen kerta tällä lainsäädäntökaudella, kun Euroopan parlamentti vetoaa Burundin hallitukseen, jotta se noudattaisi velvoitteita ihmisoikeuskysymyksissä. Rugurian tilanne tällä hetkellä huolestuttaa meitä. Hän on ollut 20. tammikuuta lähtien vankilassa, koska hän raportoi kolmen nunnan murhasta. Ja haastattelussaan joku mies sanoi, että hän oli ollut mukana murhaamassa nunnia Burundin tiedustelupalvelun pyynnöstä. Rugurika ei suostunut paljastamaan lähteitään ja hän sai 20 vuotta vankeutta osallisuudesta murhaan. Me vetoamme siis siihen, että hänet vapautetaan välittömästi ehdoitta. Burundi pitää noudata kansainvälisiä sitoumuksia, mitä tulee ihmisoikeuksiin, lehdistön vapauteen, erityisesti nyt, kun presidentti- ja parlamenttivaalit pidetään ensi vuonna. Kyse on nyt näiden vaalien uskottavuudesta. Rog pe domnul Pospisil să ia cuvântul pentru un minut. Kiitos. Edustaja Hoskosen minuutti. Ja chci poděkovat autorům tohoto Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka olivat mukana kirjoittamassa tätä päätöslauselmaa. Uskon, että Bob Rugorikan tapaus on äärimmäisen tärkeä. Se on taas tapaus, jossa syytellään toimittajia ainoastaan siksi, että hän harjoittaa tutkivaa journalismia. Tilanne on vielä pahempi, koska häntä on syytetty siitä, että hän on osa syyllisenä tähän rikoksiin. Tässä todella Burundiassa ei oikeutta kunnolla noudateta ja siihen kiinnitettävä selkeästi huomiota. Burundi on Euroopan unionin kumppani. Euroopan unioni tukee Burundia taloudellisesti. Emmekä saisi ainoastaan vaatia hänen välitöntä vapauttamista – ja tutkintaa, jossa on tapauksessa tapettu kolme eurooppalaista. Sanktioita pitäisi olla tätä maata vastaan. Edustaja Kaputo. Kiitoksia puhemies. Burundissa on pian vaalit ja meidän täytyy katsoa nyt, mitä poliittista liikehdintä tapahtuu. Burundi on yksi maailman köyhimmistä maista ja siellä on valtavasti korruptiota ja tässä epävakaassa tilanteessa olemme erittäin huolissamme tästä Bob Rugurikan pidättämisestä. Hän on Afrikan julkisen radion palveluksessa. Kyse on nyt kolmesta italialaisesta nunnasta, jotka surmattiin. Ja ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että häntä kidutetaan fyysisesti ja psykologisesti. Ja toimittaja vaaditaan nyt vapauteen. Ja me vaadimme siis, että hänet vapautetaan välittömästi vankilasta. Burundin viranomaiset ovat tehneet päätöksiä ja niiden täytyy johtaa siihen, että maassa toimitaan demokraattisesti ja että tämä toimittaja pääsee pois vankilasta. Un minut. Kiitos edustaja Castaldo minut. Grazie, Kiitoksia puhemies. Kuinka paljon maksaa se Burundissa, että etsii totuutta. Kuinka paljon joutuu maksamaan siitä, että on nähnyt liikaa? Italaiset nunat maksoivat tästä hengellään Bendetta Olga ja Lucia. Aktivistimme Rugurika saattaa maksaa tästä 20 vuoden vankeustuomiolla, koska hän kertoi hankalan totuuden. Ja se, mitä nyt on tapahtunut Burundissa, tämähän on helppoa laittaa ihmisiä vankilaan, kun he ottavat esiin tällaisia ikäviä faktoja. Ja tämä osoittaa, miten Burundin viranomaiset toimivat ja vaadimme, että hänet vapautetaan välittömästi vankilasta ja että hän saa tehdä työtä, jota hän on tehnyt. Ja kuten kaikki toimittajat tekevät ja kaikki ihmisoikeusaktivistit, ja jotka ovat kiinnostuneita ihmisoikeusasioista. Ei voi olla niin, että maassa on tulossa vaalit, mutta kaikki opposition äänet vaimennetaan. Euroopan unionina me emme voi sallia tällaista. Kiitos. Edustaja Gambus, minuutti. <coughs> porque es cierto... Kiitoksia, puhemies. No, Burundistaan on nyt puhuttu jo useaan otteeseen. Kun tammikuussa Rugurika pidätettiin, joka on radiopalveluksessa, koska hän puhui näiden kolmen italialaisen nunnan murhasta, jotka tarjosivat tukea paikalliselle yhteisölle, niin tämä on tietysti huolestuttavaa. Tämä on huolestuttavaa, kun katsotaan, millaisia syytöksiä Rugurikaan nyt kohdistuu, joka on pidätetty ja joka todennäköisesti joutuu olemaan jopa 20 vuotta vankilassa. Euroopan parlamentissa meidän täytyy vedota Burundin viranomaisiin ja vaatia, että Rugurika vapautetaan välittömästi, koska hänen pidättämisensä on suhteeton, kun katsotaan äh, ilmaisunvapausta. Ja kun katsotaan, millaisia sopimuksia on allekirjoitettu Burundin kanssa, eli Burundissa pitää valita ihmisoikeudet tai sitten autarkia ja meidän tuomi, tuomiomme. Kiitos. Indiferent de stat și de continentul pe care se află, libertatea presei și cea de expresie reprezintă unul mielipiteen vapaus on demokratian kulmakivi. Se, mitä nyt tapahtuu Burundissa vaalien yhteydessä, jotka pidetään kuussa, ovat suuri vaara. Tämä koskee Afrikan suhteellinen aluetta, joka on hyvin herkkä alue. Euroopan täytyy tukea ihmisiä Burundissa varmistaa se, että heidän oikeutensa toteutuvat, täytyy saada vakaa ympäristöalueelle alueelle. Burundin täytyy jatkaa tiellään kohti demokratiaa. Eurooppa täytyy varmistaa, että nyt ei tapahdu mitään taka-askelia tällä tiellä. Joten on, on tuettava Burundin hallitusta kunnioittamaan sitoumuksia ja että pidetään kunnolliset vaalit ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja Euroopan unionin tulisi myöskin ryhtyä kaikkiin toimiin, jotka mahdollisia jotka ovat olemassa, eli sopimuksia, jotka ovat voimassa, ja pyytäisi myös, että välittömästi vapautetaan toimittaja Rob Rugurika. Catch the eye. Nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Neljä puheenvuoropyyntöä. Kaikki saavat puheenvuoron. Edustaja Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bob dyrektor Radia Publicznego. Kiitoksia, puhemies. Rob Rugurika pidätettiin, kun hän julkisti raportteja, jotka liittyivät kolmen italialaisen nunnan murhaan. Burundi on maa, jossa vainotaan ihmisoikeusaktivisteja, halutaan sulkea lehtiä eikä haluta julkistaa tietoja, jotka liittyvät hallituksen väärinkäytöksiin. On puhuttu jo tohtori Bonin tapauksesta ja Burundi on sitoutunut noudattamaan sananvapautta, lehdistön vapautta osana kotonun sopimusta. Ja on nyt selvää, että meidän täytyy nyt keskeyttää sopimuksen soveltaminen, kun katsotaan nyt näitä syytöksiä. Meidän täytyy tuomita se, että Rugurika on pidätetty aiheettomasti. Burundissa ihmisoikeuksien noudattaminen on ehdoton edellytys, jotta, ensi vuoden, jotta tämän vuoden vaalit sujuisivat sääntöjen mukaisesti. Kiitos edustaja Kenge, minuutti. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Yksi pidätys jälleen. Jälleen yksi ilmaisuvapauden rikkominen. Tämä ei koske pelkästään toimittajia, vaan myöskin ihmisoikeusaktivisteja ja poliitikkoja. Jälleen kerran tässä on tapaus, josta olemme puhuneet. Tilanne tulee vain pahenemaan seuraavissa presidentinvaaleissa. Bob Rugurika halusi paljastaa totuuden kolmen italialaisen nunnan kuolemasta, ja Burundin on noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä, myöskin lehdistön vapautta. Ja kun katsotaan ihmisoikeuslauseketta, joka on osa kotonun sopimusta, se liittyy kansalaisten oikeuteen ja poliittisiin oikeuksiin, ja sitten on myöskin Afrikan peruskirja. Eli EU, EU täytyy nyt valvoa sitä, että tätä lauseketta noudatetaan, ja meidän täytyy sanktioida kaikki rikkomukset ihmisoikeuskysymyksissä. Meidän täytyy valvia, valvoa tilanteiden vaaleja, jotta voidaan välttää se, että nämä perusoikeuksien rikkomukset eivät vaikuta ainoastaan demokraattisaatioprosessiin, vaan myöskin turvallisuuteen ja rauhaan Burundissa ja sen ympäröivällä alueella. Kiitos. Kiitos. Todellakin, herra Marias. Η παραβίαση δικαιωμάτων εντείνεται το τελευταίο διάστημα στο Μπουρούντι. Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές και γενικές εκλογές εντός του 2015... Kiitos puhemies. Nyt kun maassa on luvassa vaalit, lähdetään toimia rajoittamalla ilmaisuvapautta, Varo, lähdetään rajoittamaan opposition oikeuksia. Nyt on todella rikottu ilmaisuvapautta tällaisessa tilanteessa, jossa radiotoimittaja on uskaltanut käsitellä syyskuun 2014 murhia, kolmen nunnan murhaa. Me tuemme päätöslauselmaa, jossa tuomitaan Burundin ihmisoikeusrikkomukset. Mekin vaadimme tämän aktivistin Bob Gorikan vapauttamista välittömästi. Kiitos. Kiitoksia. Mitä yhteistä on Rogurikalla ja Barawialla ja Lopetilla. Kyse on henkilöistä, jotka on pidätetty laittomasti ilman minkäänlaista syytä. Ja kyse on ihmisoikeusrikkomuksista. Ja on nyt hyvä, että tänään puhumme tästä tapauksesta ja muista ihmisoikeusrikkomuksista ympäri maailmaa, koska meidän ei pidä olla kaksinaismoralistisia, koska meillä on ongelmia, joita pitää käsitellä, tapahtuvat ne missä tahansa, vaikkakin kyse on vain yhdestä henkilöstä. Haluaisin nyt muistaa 12. helmikuuta, nyt on kulunut vuosi mielenosoituksista, jotka tukahdutettiin Venezuelassa. Ja sadat ihmiset kuolivat ja monet ovat edelleen vankilassa. Ja ne Leopoldo Lopezin osalta moneen kertaan olemme pitäneet, että hänet vapautetaan. Meidän päätehtävämme Euroopassa on suojella ihmisoikeuksia ja puolustaa demokratiaa. Kiitos. Kiitos. Itu Kais, vielä yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ikävä kyllä Burundissa ei noudateta ihmisoikeuksia, ei kunnioiteta ilmaisunvapautta eikä kunnioiteta myöskään lehdistön vapautta. Näin käy myöskin muissa maissa maailmassa. Ja olemme puhuneet myöskin niistä täällä Euroopan parlamentissa, kuten kollegani muistutti. Eli se, mitä nyt tapahtuu Venezuelassa. Toimittajien pidätykset näissä Afrikan maissa pahentavat tilannetta päivästä päivään, kuten muutkin kollegat muistuttivat. Ja nyt kun vaalit ovat tulossa tähän vaaliin, niin me pyydämme, että ihmisoikeusaktiivisten toimintaa vapautetaan vankilasta. Heidät on pidätetty laittomasti Burundissa ja siellä pitää noudattaa demokratian sääntöjä. Ja myöskin haluaisin tässä vaiheessa muistuttaa näitä henkilöitä, jotka ovat pidätettyinä muualla maailmassa laittomasti. Heidät pitää vapauttaa välittömästi, kuten myöskin Lopetin tapauksessa Venezuelassa. Kiitos. Domnu. Ja nyt herra Jakovčić, yksi minuutti. Ove puta ponovno raspravljamo na klasičan način. Vielä kerran klassisella tavalla on tapahtunut hirvittävä rikos, on intressejä, jotka liittyvät Afrikan suhteenjärvien alueeseen ja on assosiaatioitumista Euroopan unionin kanssa ja on myöskin toimittaja. Tässä parlamentissa aina keskustelemme tapauksista, jotka ovat hyvin samankaltaisia. Rikoksista, puhumme Kongosta, puhumme taloudellisista eduista ja intresseistä, jotka liittyvät suurten ja venäläiseen ja puhumme toimintaista. Tältä, tässä tapauksessa on kysymys perustavantusta vapauksista. Tarvitsemme yhteistä politiikkaa, ja kaikki Euroopan unionin kumppanit, niiden täytyy istutumaan pöydän ääreen ja meidän täytyy sanoa, että täytyy kunnioittaa jotakin vähimmäisihmisoikeuksia. Tämä on ehdoton kanta, joka meillä pitäisi olla. Ja Faria, yksi minuutti. Senhor Presidente, um, ehm, defensor da liberdade de expressão e da separação entre... Puhemies, ilmaisun vapaus vapauden käyttäminen on johtanut kymmenen vuoden vankeuteen. Kuningas Abdullah on esittänyt pyynnön tuomioistuimille, että ei täytäntöön pantaisi tätä rangaistusta, mutta kuitenkaan tämä mies on edelleen vankilassa. Meidän on huolehdittava ulkopolitiikassa. 4. helmikuuta esitimme kysymyksen korkealle edustajalle Mogherinille muutaman kollegan kanssa. Ja kysymykseni kuuluu, miten pyritte painostamaan Saudi-Arabiaa, että siellä muutetaan rikoslainsäädäntöä? Luci. Minä olen siis... Anteeksi. Sorry, my mistake minun virheeni. We all want to finish early. Me haluamme itse asiassa päästä samaan tulokseen. Mr. President. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet, hyvät kollegat. Olen erittäin kiitollinen parlamentin jäsenille siitä, että he ovat ottaneet esille tämän asian. Muistutan siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi päätösman Burundista viime syyskuussa – ja siinä, sen avulla todellakin autettiin siinä, että vapautettiin ihmisoikeusaktivisti Pierre Clave Bonimba. Se myöskin on lisännyt keskittyneempää vuoropuhelua Bujumburan kanssa. Tässä huolimatta kuitenkin on olennaisia kysymyksiä, joihin täytyy tarttua todella kiireellisesti – jos ajatellaan, että tulossa ovat parlamentti, presidentin ja paikallisvaalit. Korkea edustaja Federica Mogherini on kiinnittänyt huomiota Bob Rugurigan pidätykseen. Tämä pidätys tapahtuu sen jälkeen, kun hänen äh, radioasemansa lähetti tiedon, joka koski kolmea nunnaa, italaista nunnaa. Ja näytti siltä, että tätä tapausta ei ollut todella tutkittu riippumattomalla tavalla, tätä kuolemantapausta. Ja äh, tämä äh, edustaja Ruurikan pidätys vaikuttaa tietysti nyt vaaliedeltävään ilmapiiriin. Meistä tämä ei ole äh, asianmukaista, mikä näin mitään oikeastaan perustaa sille, että herra Rugurika on pidätetty. Asiaa oli se nyt käsitellä maan medialain puitteissa tai medianeuvoston kautta. Hyvät kollegat, meidän edustusmyyn Sumburassa on käynnissä tapaamassa herra Lukurikaa, joka on pidätettynä, varmistamassa sen, että pidätysolosuhteet ovat tyydyttävät. Tulemme tekemään kaiken mahdollisen seurataksemme hänen tapaustaan ja vaatiaksemme myös sitä, että toteutetaan tiedossainen täysi vapaus. Äskettäin herra Ruurikan tapaus jälkeen hänen tapauksensa nousi esille myöskin intensiivisen poliittisen vuoropuhelun puitteissa, jota EU käy parhaillaan Burundin kanssa. On vaadittu sitä, että Burundissa noudatetaan täysin laillisuutta – ja että perusoikeusvaltion ilmaisuvapauden periaatteita noudatetaan. Ja on myöskin vaadittu, että herra Rugurika välittömästi vapautettaisiin. Nämä viestit on tehty julkisiksi yhteisessä tiedonannossa, joka julkaistiin tämän vuoropuhelun jälkeen, ja niissä myös on ilmaistu huolestuneisuus mahdollisista poliittisista vaikutuksista, joita hänen tapauksellaan saattaa olla, ajatellen juuri sen äh, tapahtumista nyt, siinä mielessä, että se saattaa vaikuttaa kielteisesti poliittiseen ilmapiiriin, ja ajatellen myös sitä, miten se vaikuttaa viranomaisten uskottavuuteen ja käynnissä olevaan vaalivalmisteluihin. tämä on hyvin tärkeää, että tulevissa vaaleissa tapahtuu se, että ne ovat osallistavat, avoimet, rauhalliset ja uskottavat – se, että Bob Rukurika on pidätettynä, on varoittava viesti toimittajille Burundissa. Ja toimittajat vaativat edelleenkin hänen va- välitöntä vapauttamistaan. Minusta on merkittävää se, että me välit- olemme säännöllisesti yhteydessä vastapuolimme Burundissa nyt intensiivisessä poliittisessa vuoropuhelussa ja me toivomme, että tämä johtaa siihen, että pääsemme keskinäiseen sitoumukseen asiassa. Meidän pitää edelleenkin ylläpitää tämän vuoropuhelun intensiivisyyttä ja käyttää sitä sen korostamisen, että meidän tukemme vaaleille liittyy siihen, että Burundin viranomaiset täyttävät asianmukaiset sitoumukset, joihin ne ovat ryhtyneet, muun muassa ne, jotka liittyvät vaalilakiin ja tiekarttaan, joka Burundissa on. Totta kai me hyödynnämme kaikkia mahdollisuuksia – edistää herra Rugurikan tapausta. Kiitos. Thank you, Mr. Commission. Kiitos komission jäsen. Ja nyt olemme saaneet seitsemän.